Me täällä tänään. Meillä on yhteistä kaksi asiaa. Ensinnäkin se vastuunkanto, joka harteillamme on eh, liittyen näihin miljoonin ihmisiin, jotka ovat meille, meidän harteillemme omat toiveensa ja pelkonsakin laskeneet. Ja toiseksi olemme sikäli onnekkaita, että voimme palvella muita ihmisiä mutta kannattaa muistaa se, että vain jos täytämme näiden miljoonien ihmisten odotukset, voimme olla tyytyväisiä. Jos epäonnistumme, kaikkein heikommassa asemassa olevat maksavat kovimman hinnan. Ne nuoret miehet ja naiset, jotka haluaisivat nähdä edessään hyvän tulevaisuuden, mutta eivät näe yhtään mitään epätoivoiset pakolaisäidit, jotka kantavat lapsiaan, jollalle paikkaa mihin mennä. Ahdistuneet isät ilman työpaikkoja, jotta eivät voi myöskään antaa elantoa perheelleen. Ja kaikki muut syrjäytyneet, joiden koko identiteetti on uhattuna. Tärkeä piirre kun tarkastellaan mennyttä vuosikymmentä, on liittynyt siihen, että ihmiset ovat saaneet takaisin äänensä ympäri maailman. Miljoonat ihmiset ovat lähteneet kaduille, ovat eh, twiitanneet, hashtagänneet eh, eh, ja kertoneet kovalla äänellä siitä, mitä haluavat selkein sanoin. Ja kaikki he haluavat yhtä ja samaa asiaa, aitoa, reilua mahdollisuutta elämälleen. Hyvät naiset ja herrat, kaikkialla maailmassa ihmisillä on ääni ja omat toiveet, mutta meidän olisi jollain tavalla voitava tukea heitä tällä polulla, mahdollistaa se, että he pääsevät näiden kaikkien olemassa olevien esteiden yli. Ja tähän sitten kytkeytyy moninaisia mitä jos kysymyksiä. Eivätkä nämä ole pelkkiä teoreettisia kysymyksiä, varsinkaan kun tarkastellaan sitä aluetta, josta minä itse tulen, jossa on helppo luiskahtaa pahimpaan mahdolliseen skenaarioon ja jossa todellakin eh, rajat ovat hyvin lähellä arkitodellisuuttamme. Mitä lähi tapahtuu, se vaikuttaa ympäri maailmaa ihmisten elämään. mikä on alueemme kaikkein syvin haava. Mitä jos maailma ei enää jaksa ponnistella Palestiinan Israelin välisen konfliktin kahden valtion ratkaisumallin eteen? Yli 70 vuotta konfliktia on kestänyt ja on toivottu paljon, on toivottu oikeuden tapahtuvan. Ja nyt sitten eh, eh, tilanne on muuttunut ongelmalliseksi. Nyt on ryhdyttykin näkemään palestiinalaiset eh, toisen luokan kohteina. Yksi valtio kääntää selkänsä naapurustolleen ja pyrkii viemään vain omia intressejään eteenpäin. Viisi vuotta sitten, kun olin viime edellisen kerran täällä ja puhuin siitä, mitä vaaroja kytkeytyy eh, siihen, jos rauhan eteenpäin viemisessä epäonnistutaan. Ja nämä vaarat, ne ovat kasvaneet entisestään. Väkivalta, se jatkuu edelleenkin. Eh, siirtokuntien rakentaminen jatkuu. Olen nostanut esiin monta monta kertaa yhden asian, jonka nyt toistan. Ja toistan sen aina vain uudelleen ja uudelleen rauhanalainen maailma ei ole mahdollista ilman vakaata lähiitää. Ja vakaa lähiitä puolestaan ei mahdollistu ilman Palestiinan ja Israelin välistä rauhaa. What if Kuinka käy, jos Jerusalem, eh, minun sydäntäni lähen kaupunki eh, ja historiallisesti tärkeä paikka perheelleni eh, jää edelleen kiistojen repimäksi. Onko meillä varaa sille, että epäämme sekä kristityiltä kuin myöskin muslimeilta mahdollisuuden harjoittaa uskontoaan rauhanomaisesti? Kun katsotaan äh, viimeisintä äh, ongelmakenttää, se liittyy Yhdysvaltojen ja Iranin suhteeseen. Mitä tapahtuu, jos seuraavalla kerralla tilanne onkin se, että kumpikaan ei peräydy eh, kuilun reunalta? Mitä silloin tapahtuu? Meidät vedetään täydelliseen kaaukseen ja tällöin vaarannetaan tasapaino koko laajalla alueella. Mitä tapahtuu, jos koko globaali talous sisältäen myöskin energiamarkkinat näin joutuvat täyden riskin alaisiksi ja näin myöskin kasvaa terrorismin riski? kaikkialla maailmassa. Voin kysyä vielä yhden eh, mitä jos kysymyksen. Mitä jos Irakissa ei onnistutakaan eh, huomioimaan kansan potentiaalia, vaan siellä joudutaan pitkään, seitse, pitkään eh, konfliktitilanteeseen tai vaarannetaan ja heikennetään kaikki se työ, jota 17 vuoden aikana on tehty. Irakilla on 12 prosenttia maailman öljyvaroista ja sen lisäksi se tarjoaa kodin 40 miljoonalle ihmiselle, jotka ovat kärsineet vuosikymmeniä sodista, sanktioista, miehityksestä ja Isiksen terrorista. Heidän tulevaisuutensa on tämän varsin haavoittuvan ja herkän rauhan kysymyksen käsissä. Ja siksipä eh, tätä kysymystä meidän tulee pitää eh, esillä. Entäpä mitä, jos Syyria edelleenkin on näiden taistelevien tahojen otteessa ja joutuu takaisin sisällissodan kierteeseen? Mitä jos ISIS uudelleen nousee valtaan ja Syyriasta tulee erilaisten iskujen taistelukenttä? Syyria ehkä ei ole enää niin paljon otsikoissa kuin ennen, mutta kannattaa muistaa, että kriisi siellä ei todellakaan ole ohi yli puoli miljoonaa ihmistä on joutunut lähtemään viimeisten yhdeksän kuukauden aikana, näistä monet pakolaisina. Haluaako kukaan teistä täällä nähdä toistamiseen eh, tai tällaisen Syyrian pakolaiskriisin toistuvan kaikki? kaikkine kauheuksineen, joissa lapsia, viattomia lapsia huuhtoutuu rannoillemme. Kun vastaan, että ei varmaankaan halua, uskon, että kaikki voitte tähän yhtyä. Entäpä sitten, jos Libya äh, luisuu sodan partaalle? Mitä, jos Libyasta tuleekin uusi Syyria? Sehän on lähempänä sitä mannerta, joka on teidän kotinne. Ja vielä kertaalleen. Mitäs jos arabihallinnot eivät onnistukaan luomaan 60 miljoonaa työpaikkaa nuorilleen tulevina vuosikymmeninä? Ja mitäs jos me epäonnistumme omissa toimissamme ajatellen näitä ääriryhmiä? Jos emme mahdollista liikkuvuuden perusperiaatteita. Me vain mahdollistamme näiden ääri ääriryhmien toiminnan. Voimmeko tällä tavalla toimia ja jättää nuoremme ilman toivoa? Hyvät ystävät, Ehkäpä ja toivottavasti tästä, mitä jos skenaariosta saataisinkin aikaan tuottoisa hyvä harjoitus, sellainen, joka mahdollistaa turvalliset elinolot ihmisille omalla polullaan oma luottamukseni tukeutuu Jumalaan ja siihen optimismiin, joka minulla on ihmiskunnan osalta uskon, että aina on olemassa parempi ja yhtenäisempi tapa toimia kaikkialla. Pyhä Koraani sanoo, että ne, jotka luottavat ja ovat kärsivällisiä ja laittavat toivonsa Jumalaan, eh, saavat suurimmat palkinnot kärsivällisyys, kärsivyllisyys ei ole itsestäänselvyys tämän päivän maailmassa, jossa päätökset tehdään sekunnin murto-osassa ja halutaan saada myöskin tulokset omaan haltuun välittömästi. Kun puhutaan johtajuudesta, silloin tarko- tarkoitetaan ja tarvitaan toisenlaisia ulottuvuuksia, tarvitaan harkintakykyä, viisautta ja pitkän aikavälin tarkastelua tarvitaan kärsivällistä politiikkaa. Sitä tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan ennen. Me kaikki olemme vastuussa siitä, että pidämme huolen kansalaisten ja ihmisten hyvinvoinnista pitkällä tähtäimellä. Siksi meidän on harkittava reaktioitamme huolella. Politiikka ei ole mitään peliä, sellaista peliä, jossa nopein peluri voittaa. Mitä nopeammin toimimme, melko usein sitä, sitä kauemmaksi jäämme maaliviivasta. Isäni, edes mennyt kuningas Hussein, opetti minulle sen, että rauhan rakentaminen, se on kova tie, mutta se on kuitenkin eh, korkein mahdollinen päämäärä. Ja tätä kovaa polkua, kun kuljemme, kuljemme sitä yhdessä ystävien kanssa, samanlaisten ystävien kuin mitä te olette Euroopassa minulle. Ja kun näin yhdessä teemme, voimme toivottavasti saada aikaan sen, minkä ihmiset ja koko maailma ansaitsee. Kiitos. Kiitos. Ringraziamo, ringraziamo il re di Giordania. Kiitokset mm, teidän eh, majesteettinne tästä puheesta, ystävällisistä sanoistanne täällä parlamentissa. Kiitos ponnistuksistanne rauhan eteen, vuoropuhelun eteen. Tehtäviä meillä kaikilla jotta tähän päästään, on paljon. Ja nimenomaan nykytilanne osoittaa sen, että mm, tällä tavalla on kuitenkin toimittava. Kiitos. Nyt pari minuutin tauko ja sitten äänestykset.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 president. <clears throat> Die Sitzung ist wieder eröffnet. Istunto alkaa. Ja siirrymme äänestyksiin. Äänestyksiä on tänään tunnin ja 20 minuutin verran, joten meidän täytyy ripeästi päästä alkuun aloittamaan. Ensimmäisenä vuorossa on äänestys puheenjohtajan kokouksen päätöksestä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi Vesnivskan mietintö. Onko tämä työjärjestyspuheenvuoro? Ilmeisesti ei. Tästä on nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Kolaja, let me... Kollega Kolaja, nyt päätämme äänestyksen. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt sitten edustaja Kolaja, olkaa hyvä. Now my point is... Nyt ähm, asiani äh, halusin äh, kysyä, voitteko odottaa niin kauan, että kaikki pääsevät paikalleen? Äh, täällä oli aika paljon meteliä, eikä oikein kuulunut, mitä sanoitte. Kiitoksia. No, hyvinhän tämä meni. Seuraavaksi äänestämme kollega Poreva mietinnöstä. Nimenomaan äänestyksen äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi Vaidan mietintö nimenhuutona. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi päätöslausumme esitys, joka liittyy Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan. Ensimmäisenä tarkistus 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 53 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 huutona äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 46 nimenhuutona äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Alkuperäinen teksti ko- kohta yksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistetaan koneellisesti osa kaksi. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 14 nimenhuolton äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 22 tarkistus puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Alkuperäinen teksti kohta kaksi puolesta, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa nimenhuutona. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta kolme alkuperäinen teksti. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa nimenhuutona. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tässä on paljon tyhjää, niin joten tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 15 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ylätty. Tarkistus 47 nimenhuutona. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 16 nimenhuutona. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 23 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Alkuperäinen teksti kohta kuusi. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Toinen puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 48 tarkistus puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää. Melkoisen paljon tyhjää, niin joten tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Alkuperäinen teksti kohta kahdeksan puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 24 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 25 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 26 puolesta nimenhuutona äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta yhdeksän alkuperäinen teksti, ensimmäinen osa nimen huutona. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 27 nimen huutona. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Alkuperäinen teksti kohta 10 ensimmäinen osa nimen huutona. Äänestys alkaa. Oiko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty toinen osa puolesta. Äänestys alkaa. Tulkikorjaa. Äänestys alkaa. Oiko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 28 nimen huutona. Äänestys alkaa. Oliko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 49 nimenhuutona. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 17 nimenhuutona. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hylätty. Tarkistus neljä nimenhuutona. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 50, ensimmäinen osa, nimenhuutona. Äänestys alkaa ensimmäisestä osasta. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta 14. Alkuperäinen teksti kolmessa osassa. Ensimmäinen osa nimen huutona. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty toinen osa nimen huutona. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hyväksytty. Kolmasosa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti 5, kohta 15. Ensimmäinen osa nimenhuutona Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistetaan kuitenkin koneellisesti. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 16. Neljäsosa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty kolmas osa puolesta. Pyydän anteeksi. Minä sanonut väärin. Älkää nyt hermostuko, hyväksytty. Kolmas osa puolesta. Sanoiko taas väärin? Hylätty. Nyt sitten kolmas osa. Kolmas osa nyt. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. osa. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 68 nimen huutona. Äänestys alkaa. Onko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 10 nimenhuutona. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 58 nimenhuutona. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 73 nimenhuutona. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta 22. Viidessä osassa alkuperäinen teksti ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa nimenhuutona. Äänestys alkaa. Oliko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hyväksytty. Kolmas osa. Äänestys alkaa. Onko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Neljäs osa myöskin. Kolmas osa hyväksytty. Neljäs osa. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Viides osa. Nimenhuutona. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistetaan koneisesti. Tarkistus yksi. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta kolme alkuperäinen teksti kahdessa osassa. Ensimmäinen osa nimenhuutona. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 29 nimenhuutona. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 30 nimenhuutona. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 41 kahdessa osassa nimenhuutona. Ensimmäinen osa äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty toinen osa. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta 24 alkuperäinen teksti kolmessa osassa. Kaikki nimen huutona ensimmäinen osa äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty kolmas osa. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 42 nimen huutona. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 31. Kahdessa osassa nimenhuutona ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hylätty. Tarkistus 5 nimenhuutona. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Alkuperäinen teksti kahdessa osassa. Ensimmäinen osa nimenhuutona. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Haluatko joku, että tarkistetaan koneellisesti? Hylätty mikä hylätty? 32 nimenhuutona äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hylätty. Tarkistus 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 43 nimenhuutona. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Alkuinen teksti kohta 32 osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty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 Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 51. Puolesta vastaan. Puolesta vielä uudestaan. 51 tarkistus vastaan. Tyhjää Ylätty. Alkuperäinen teksti kohta 36. No, tarkistetaan koneisesti. Tarkistus 51. Koneäänestys. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 36 alkuperäinen teksti. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kolmas osa nimen huuton äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hyväksytty. 37 nimenhuuton, 72 tarkistus nimenhuuton, äänestys alkaa. Oliko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 70 nimenhuutona, äänestys alkaa. Oliko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 40 nimenhuutona, äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ylätty. Kahdeksan nimenhuutona äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ylätty. Alkuperäinen teksti kohta 43. Kolmessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kolmasosa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kohta 45 alkuperäinen teksti, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kohta 46 alkuperäinen teksti, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kolmasosa nimen huutona, äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 47 alkuperäinen teksti seitsemässä osassa. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjä, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan tyhjä, hyväksytty. Kolmas osa puolesta, vastaan tyhjä, hyväksytty. Neljäs osa puolesta, vastaan tyhjä, hyväksytty. Viides osa puolesta, vastaan tyhjä, hyväksytty. Hyväksytty kuudes osa puolesta vastaan, tyhjää, Hyväksytty seitsemäs osa puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty. Kohta 49 alkuperäinen teksti. Neljässä osassa nimenhuutona kaikki. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty toinen osa nimenhuutona. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hyväksytty. Kolmas osa, äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Neljäsosa, äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 9 nimenhuutona. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 11. Nimenhuutona ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Alkuperäinen osa tekstin osa on rauennotto. Seuraavaksi tarkistus 54 nimenhuutona. Äänestys alkaa. 54. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkist kohta 53 kahdessa osassa ensimmäinen. Koneellisesti ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 19 nimenhuutona. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 55. Alkuperäinen teksti nimenhuutona. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 7. Nimenhuutona. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta 56. Alkuperäinen teksti kolmessa osassa. Ensimmäinen osa nimenhuutoäänestyksenä. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty toinen osa. Äänestys alkaa. Onko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolmas osa. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 57 kohdan teksti ensimmäinen osa nimenhuutona. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljäs osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 60 alkuperäinen teksti kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 alkuperäinen teksti kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 55 tarkistus nimen huutona. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta 65 alkuperäinen teksti kolmessa osassa. Kaikki nimenhuuton ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty toinen osa. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty kolmas osa. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 56 tarkistus nimenhuutona. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Alkuperäinen kohta 72, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty toinen osa puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa otetaan vielä uudestaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty hylätty. Kohta 73 alkuperäinen teksti kahdessa osassa. Ensimmäinen osa äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 34. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 75 alkuperäinen teksti, siis kohta 75 alkuperäinen teksti kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 69 nimenhuutona. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Alkuperäinen teksti kohta 80. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa nimenhuutona Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 71 nimenhuutona. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 12 nimenhuutona. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 57 nimenhuutona. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Alkuperäinen teksti on näin hoidettu. Sitten alkuperäinen teksti kohta 83 viidessä osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljäsosa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viidesosa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 35 nimenhuutona äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Alkuperäinen teksti kohta 85 nimenhuutoäänestyksenä. äänestyksenä. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 59 nimenhuutona. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 36 nimenhuutona. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 tarkistus nimenhuutona. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Alkuperäinen teksti neljässä osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kolmas osa puolesta. No, tarkistetaan koneellisesti osa kaksi. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolmasosa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Neljäsosa nimenhuutona. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hyväksytty. Kohta 90, alkuperäinen teksti viidessä osassa, kaikki nimenhuutona. Ensimmäinen osa, äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty toinen osa, äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty kolmas osa Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Neljäsosa. Äänestys alkaa. Neljäsosa. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Viidesosa. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 60 nimenhuutona. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta 91. Alkuperäinen teksti kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa nimenhuutona. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 37 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 38 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 39 nimenhuutona. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 64 nimenhuutona. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta 99 alkuperäinen teksti. Kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 105. Alkuperäinen teksti. Puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Tarkistus 61 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 62 nimenhuutona. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 13 nimen huutona. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty hylätty. Alkuperäinen teksti Kohtaista seitsemän nimen huutona. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 63 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 20 nimen huutona. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 65 nimen huutona. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 66 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 44 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Nyt sitten äänestys koko päätöslauselmasta nimenhuutona. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Angenommen. Hyväksytty. Wir kommen nun zur Entschließung. Seuraavana päätöslauselma liittyen ähm, erosopimuksen kansalaisten oikeuksia. Tässä on kahdeksan kohtan kokonaisäänestys. Äänestys alkaa. Haben alle abgestimmt? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 12 äänestys alkaa. Äänestivätkö kaikki? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 18. Äänestys alkaa. Äänestivätkö kaikki? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 19. Äänestys alkaa. Äänestivätkö kaikki? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 20 äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Päätöslauselma. Nimenhuutoäänestyksenä kokonaisuudessaan äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Roa Vislea Liman mietintö seuraavana. Alkuperäinen teksti, kappale kolme kahdessa osassa puolesta vastaan, toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Seitsemän alkuperäinen teksti kolmessa osassa osa yksi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kahdeksan, kolmessa osassa osa yksi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, osa kaksi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, osa kolme puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Yhdeksän äänestyksen, äänestys alkaa. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarsus 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarsus 3 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 4 puolesta